yrityksille ja yrit, julkisille yrittäjille antaa selkeät säännöt. Selkeät säännöt on hyvä kannuste ja teidän tuellamme sovimme jokin aikaa sitten taksonomiasta, jonka avulla yksilöidään vihreät taloudelliset toimet, joten Tätä taksonomiaa voidaan nyt käyttää paitsi yksityisellä sektorilla, niin myös julkisella sektorilla ja myöhemmin saamme seura- kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman. Tulemme myös julkisia hankintoja koskevia sääntöjä rukkaamaan vihreän diilin valossa, mutta eihän kaikessa ole kyse pelkästään rahasta, vaan konkreettisista hankkeista. Me tulemme antamaan kansallisille hallinnoille asiantuntemusta, neuvonantoa siitä, miten näitä hankkeita valitaan ja sovelletaan. Ja tavoite on siis se, että kaikki on vihreän diilin tavoitteiden mukaista. Sitten tämän keskustelumme toinen osio, se koskee sosiaalisen Euroopan etenemissuunnitelmaa. Haluaisin tässä kohtaa korostaa, koska olen komissaarina vastuussa näistä asioista, niin sanon, olen sitä mieltä, että digitaalisen siirtymän ja kaikkinaisen siirtymän täytyy olla sosiaalisesti oikeudenmukaista. Te ja neuvosto olette korostaneet sitä, kuinka tärkeää sosiaalisten oikeuksien pilaria on tärkeää noudattaa. Me haluamme vahvan sosiaalisen Euroopan, kun me siirrymme sanoista tekoihin tässä hankkeessamme. Ja siksi me aiomme vielä keskustella laajemminkin kansalaisyhteiskunnan kanssa siitä, mitä voimme tehdä, minkälaisiin toimiin kaikki osapuolet voivat ryhtyä, jotta tämä pilari, sosiaalinen pilari olisi täytäntöön pantavissa parhailla, parhailla mahdollisella tavalla. Olemme keskustelleet muun muassa minimipalkasta. Komissio haluaa pitää huolen siitä, että työntekijöillä on riittävästi, jotta voivat elää on tietysti tärkeää, että äh, saamme yhtenäisen minimipalkinnon, mutta emme tietenkään halua sälyttää jäsenvaltioille mitään minimi, äh, yhtenäisen minimipalkan pakkoa, vaan työehtosopimusneuvotteluita äh, tullaan kunnioittamaan jatkossakin. Tietysti meidän täytyy muuttaa ajatteluamme kaikella tavalla, ja nyt olemme ottaneet tärkeän askeleen tässä ajattelutavan muuttamisessa. Bardzo w imieniu Grupy Europejskiej Partii Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme kansanpuolueen puolesta edustaja Muresania. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, paljon kiitoksia arvoisat varapuheenjohtajat Timmermans ja Dombrovskis. Tervetuloa tänne keskuuteemme ja kiitokset näistä esityksistä. Kansanpuolueen puolesta saanen esittää tyytyväisyyteni tähän esittävän ehdotukseen. Mielestäni oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi ja muutkin ovat tärkeitä, jotta voidaan saavuttaa komission tärkeimmät ohjelmien tavoitteet, eli MRK ja vihreän kehityksen ohjelma. Minä toivon, että toimimme ripeästi. Meidän pitäisi tulevien kuukausien aikana, tämän ensimmäisen vuosipuoliston aikana, meidän tulee päästä yhteisymmärryksen mekanismista, sillä tällä tavalla voidaan myöskin saada vauhtia MRK-neuvotteluihin ja varmistaa, että vihreän kehityksen ohjelma toteutuu. Joulukuisessa huippukokouksessa kävi ilmi, että rahoitus on kaiken A ja O. Ja minä toivon, että vihreän kehityksen ohjelma toteutuu ja siksipä me tarvitsemme oikeudenmukaisen, järj... oikeudenmukaisen siirtymän järjestelmää. Se pitäisi olla vakaa ja volyymiltaan riittävä, jotta saadaan todellisia muutoksia aikaiseksi jotta ne, jotka kärsivät eniten, voivat hyötyä järjestelmästä. Mutta tällä ei pitäisi myöskään kampittaa nykyjärjestelmiä, ei tutkimusta, innovointia, tutkimuspolitiikkaa, vaan kyse on ihan omasta lisärahoitusta vaativasta alasta. Lisäksi tällä pitäisi olla pidemmän aikavälin vaikutus juuri heikoimmassa asemissa äh, heikommassa asemassa oleviin alueisiin. Meidän tulisi tukea yrittäjyyttä ja yrityksiä uudelleen kouluttamista, varsinkin niille ja saada siihen liittyen muutoksen aikaiseksi, koska huonoja kokemuksia on kerätty. Meidän täytyy muistaa, että raha tulee olla käytettävissä ja meidän täytyy oppia esirin kokemuksistamme. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Nyt SD-ryhmän puolesta puheenvuoro siirtyy edustaja Garcia Perresille. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kun kunnianhimoinen suunnitelma ilmastoneutraalisuudesta vuoteen 2050 esiteltiin. Tämä valtava hanke tarvitsee todellisen, edellyttää todellista sosioekonomista muutosta ja elämäntavan muutosta. Ja tämä vihreän sopimuksen menestys eh, pohjaa nimenomaan siihen, miten sitä voidaan ra- rahoittaa ja myöskin siitä, miten me voimme hallita tätä muutosta meidän alueillamme ja meidän, koska meidän energiajärjestelmämme vaativat eh, kalliin eh, uudelleen korjauksen Ja tämä on tulevan vuosikymmenen haaste. Ja tämä on pohja sille, että Eurooppa voi saavuttaa ensimmäisen ilmastoneutraalin mantereen aseman. Me tarvitsemme sekä eh, julkisia että yksityisiä varoja. Ja komissio Eh, toteaa, että tämä miljardi on vain minimi alku tälle eh, muutokselle ja, ja meidän täytyy todellakin miettiä erittäin tarkkaan, miten me kiinnitämme huomiota siihen, että me saamme lisää rahoitusta tämän sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen muutoksen rahoittamiseksi monivuotinen rahoitumis kehys, sen täytyy omistaa vähintään 30 prosenttia ilmastonmuutoksen eh, vastaiseen taisteluun, mutta me tarvitsemme myöskin eh, tarvitsemme myöskin päästökauppajärjestelmää, me tarvitsemme eh, myöskin rahoitus, rahoit, rahoitustoimien verottamista ja me tarvitsemme myöskin omien, omia varoja. Ja täytyy myöskin pohtia tässä yhteydessä, me, me tarvitsemme mahdollisimman paljon liikkumavaraa kansallisissa eh, talousarvioissa, jotta voidaan tukea kestäviä investointeja. Me tarvitsemme verotusjärjestelmien uudistamista niin, että Eh, kansallisen veran laskemisessa ei eh, vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti oteta huomioon kestävän kehityksen investointeja. Ja, ja, ja me, meidän täytyy pitää huoli siitä, että oikeudenmukaisen siirtymän eh, rahasto ei ole vain slogan ja että sen myötä ei vähennetä koheesiopolitiikkaa eikä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja niin eh, päästään siihen, että tulevat sukupolvet voivat tämän eh, ekologisen ja digitaalisen muutoksen ottaa vastaan menestyksellistä. Meidän täytyy myöskin taistella lapsiköyhyyttä vastaan ja palkkakuilua hallintoa vastaan ja, ja me, me, meidän täytyy työskennellä erittäin kovasti jo, ja pohtia tätä rahoitusta. Kiitos. Paljon kiitoksia Renew Europein puolesta. Nimensä edustaja Pislaru. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, um, Madam Chair. I will speak in... Kiitoksia, puhun romania. Uh, de multe ori Uniunea Europeană a fost Aika monta kertaa Eurooppa on kritisoitu siitä, että se hyväksyy kaikenlaisia strategioita, mutta sillä ei ole keinoja täytäntöönpanna niitä. Joskus sillä on välineitä, keinoja, mutta ei visiota. Visiota, joiden avulla näitä, joita varten näitä keinoja käytettäisiin. No, tänään meillä on pitkän tähtäimen visio ja meillä on myös välineitä. Ne liittyvät tähän Green Dealiin ja tässä halutaan todellakin keskittyä myös kansalaisten tarpeisiin. On myös tärkeää ymmärtää, että tai toimia niin, että kansalaisetkin ymmärtävät sen, että Euroopan unioni haluaa toimia niin, että ympäristökriisi muutetaan mahdollisuuksiksi halutaan parempia taitoja, parempaa taloudellista kasvua, parempia työpaikkoja. Tämä, on, tämä koskee erityisesti sellaisia kansalaisia, jotka elävät alueilla, joissa on nojauduttu muun muassa kaivannaistoimintaan. On erittäin tärkeää, että siir- oikeudenmukaisessa siirtymässä luodaan työpaikkoja, digitaaliajan työpaikkoja – ja taataan se, että jäsenvaltiot investoivat myös kouluttamiseen, uudelleen kouluttamiseen, ihan yksityisten toimijoiden, pk-yritystenkin koulumiseen, jotta ne voivat käyttää paremmin digitaaliajan keinoja hyväkseen. Meillä on yli 100 000 miljardia euroa tätä tarkoitusta varten, eikä tietenkään pidä pysähtyä tai jättää kaikkia vain oikeudenmukaiseen siirtymään Vetoan kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta ne käyttäisivät näitä välineitä niin, että investoisivat kaikkein tärkeimpään Euroopan eh, resurssiin, nimittäin ihmisiin, kansalaisiin. Tällä tavalla voidaan saada aikaan todella eh, aito eh, sosiaalinen Eurooppa. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden puolesta edustaja Niinas, kaksi minuuttia. Thanks everyone. Paljon kiitoksia kaikille. Kiitokset komissiolle tästä esityksestä, oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksesta. Kiitokset vierailemme. Sosiaalista siirtymää todellakin kaivataan. Kansalaiset ovat keskiössä, eivät yritykset. Ja me emme voi hyväksyä fossiilisille polttoaineille ja ydinvoimalle tukea valtion puolelta. Tämä ehdotus on hyvä lähtökohta autettaessa alueita sopeutumaan tähän muutokseen, mutta ehdotuksestanne uupuu todellinen sitoutuminen eurooppalaisiin ilmastonmuutostavoitteisiin. Me tarvitsemme selvän aikataulutuksen suhteen, että milloin viimeinenkin voimalaitos irroitetaan verkosta. Tämä pitää olla sitova aikataulu, jotta tukea voi saada siirtymän rahastosta. Jos todellista siirtymää ei saada toteutettua, niin kaikilla tällä harjoituksella ei ole mitään järkeä. Rahastakin on puhe, puhuttava. 7,5 miljardia euroa seitsemän vuotta, sehän tarkoittaa noin 10 miljoonaa per, eu, per alue per vuosi. Riittääkö tämä kaikille alueille? Ja sitten puhuitte kohesiorahastovarojen käytöstä, mutta mehän emme halua tällaista varojen siirtoa. Ja sitten tässä otettiin huomioon yksityisen sektorin osallistumismahdollisuus, mutta mehän tiedämme, että 100 miljardia ei mekanismista löydy, vaan ainoastaan 7,5 miljardia. Tämähän on ikään kuin silmän lumetta ja minä en usko, että komissio haluaa joutua tällaisen selittelijän rooliin. Me toivomme johdonmukaisempaa rahoitusta omia EU-varoja käytän, jotta kaivostyöläiset eivät ole MRK-neuvotteluiden armoilla seitsemän vuoden välein. Me voimme tukea tätä ehdotusta edellyttäen, että sitä kautta päästään selkeästi oikeudenmukaisen siirtymän tielle ja että selkeästi sanotaan, missä vaiheessa hiilestä todellakin irtaannutaan. Kiitos. Seuraavana ID-ryhmän puolesta Edustaja Dare, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tuhat miljardia seuraavalle kymmenelle vuodelle, jotta Euroopasta tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämähän tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme ohjelmia ehkäpä muista eurooppalaisista ohjelmista. Muussa tapauksessa raha ei ehkä riitä. On tietenkin otettava huomioon se tapa, jolla nämä rahat jaetaan ja millä tavalla edun saajat valitaan, millä kriteereillä. No, kaikki, tässä on hyviä kriteerejä, mutta mutta miksi me emme toteuta tätä kaikissa muissakin politiikoissa? Tässä puhutaan siis teknisestä avusta, joka, jonka myötä voidaan toteuttaa oikeudenmukainen siirtymä. Paljon kiitoksia seuraavan ECR-ryhmän puolesta edustaja Van Overetfeld. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat komission jäsenet. Niin kuin joulukuussa jo pahoin pelkäsin, tämä on järjestelmä, joka maksaa niin sanotusti maltaita. Nämä miljardit eurot pitää jostain saada, mutta siirtyvätkö ne jostain muualta? Ja sitten varojen siirtäminen ja epäselvyys tämän osalta johtaa kyllä epäselvyyksiin. MRK-neuvottelut ovat käynnissä, lopputulos ei ole vielä näkyvissä. Tämä on kaikkea muuta kuin kestävää ja oikeastaan tämä muoviverokaan ei ole kirkossa kuulutettu asia. Meidän täytyy muistaa, että varojen mobilisointi ja uusien varojen löytäminen on kaksi eri asiaa. Meidän täytyy muistaa, että EIP-täkin pitää käyttää vakaana rahoituslähteenä. Siirtymämekanismi perustuu jäsenvaltioiden toimintaan, mutta tietenkin jäsenvaltioiden on oltava tässä mukana. Jotkut tietenkin haruvat vastaan. Tietenkin me kannatamme kiertotaloutta, mutta meidän ei pitäisi vain siirtää varoja ö, kirjanpidossa kohdasta toiseen. Me haluamme panostaa innovointiin ja konkreettisiin toteuttamiskelpoisiin hankkeisiin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa GUE-ryhmän puolesta edustaja Omarji. Yksi minuutti, olkaa hyvä. President, merci. Puhemies, kiitoksia. Arvon varapuhemiehet tai varapuheenjohtajat. Euroopan kohtalo on perustunut siihen, että olemme käyttäneet energialähteitä, fossiilisia energialähteitä ja taloutemme on ollut hiileen perustuvaa taloutta. Hiili on strukturoinut meidän talouttamme ja se on kehittynyt myötävaikuttanut alueiden kehittymiseen. On satoja tuhansia työpaikkoja, jotka edelleenkin ovat riippuvaisia hiilestä, joten nyt puhutaan kyllä melkoisesta vallankumouksesta, kun halutaan irtautua tästä rakenteesta. Tämä on sellainen sellainen vallankumous, joka johtuu ilmastotavoitteistamme. Ja siksi olisikin asetettava kaksi tavoitetta. Ensinnäkin täytyy pehmentää tästä kaikesta kuituvaa sosiaalista kustannusta ja toiseksi alueita täytyy auttaa tässä siirtymässä, oikeudenmukaisessa siirtymässä. Ja minä tiedän, että te olette valmiita tähän. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten sitoutumatta Autottomien puolesta edustaja Damato, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ähm, on tehty tutkimuksia, joiden mukaan tämä fossiilinen polttoaineiden käyttö on johtanut siihen, että meidän taloutemme on se, mikä se on, ja jos me tästä siirrymme, niin se johtaa merkittäviin muutoksiin ja on erittäin tärkeää, että teemme oikeudenmukaiseen siirtymään niin, että otamme huomioon myös kansalaisten terveyden. On kun ajatellaan fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtoja, niin on muistettava myös terveysasiat, kansalaisten ja kansanterveys. Kun tässä siirrytään kohti vihreää Eurooppaa ja Green Dealia, niin se on erinomainen tavoite, mutta täytyy olla varovainen sen suhteen, ettei murenneta kohesiopolitiikkaa jos me käytämme äh, esimerkiksi äh, eteessä, niin senkin vaikutuksen ottava huomioon. Kiitoksia sitten EPPn puolesta edustaja Novakov, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Chair, dear first vice president. Kiitoksia. Eh, arvoisat eh, varapuheenjohtajat, en ole automaatioinsinööri, mutta meidän eh, systeemimme on kuitenkin parhaita systeemeitä, joita on rakennettu, ja se, ta, se tarjoaa miljoonille perheille ja yhteiskunnille hyvinvointia, kun sitä hieman hieno säädetään. Me tar, meidän täytyy, me, jos me emme nyt kiinnitä huomiota, eh, niin, niin saattaa olla, että mekanismi hajoaa. Sen takia meidän täytyy tukea Green Dealia meidän tulisi tukea komissiota sen aloitteessa pyrkiä varmistamaan lapsiemme tulevaisuus ja ympäristön tulevaisuus eh, tulevaisuus kuuluu sellaiselle politiikalle, joka eh, tuottaa tulosta, eikä, mutta ei vahingoita ympäristöä, eikä vahingoita lastemme tulevaisuutta. Mutta uskon, että me voimme saavuttaa tämän ilman, että kokonaisia elinkeinoelämän sektoreita ei tapeta ja jättämättä miljoonia ilman työpaikkaa. Meidän täytyy siis hienosäätää ja huolenaiheeni on, että jos Meillä on suuria uusia aloitteita, me tarvitsemme suur, suuria uusia rahoituslähteitä ja me tarvitsemme ta- aikaa rahoituksen eh, hankkimiseksi ja tämä on loistava suunnitelma, mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota yksity, yksityiskohtiin, jotta perheet ja teollisuuden alat eivät joudu tästä maksamaan. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Borsan puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Pozdravljam, Evropski... Kiitoksia, rouva puhemies. Minä haluaisin kiittää komissiota tästä e JTFstä. Tarkoituksena on vihreän kehityksen ohjelman rahoituksesta ja uudenlaisen rahoituksen kehittämiseksi, varsinkin yksityisen rahoituksen löytämiseksi kansallisella tasolla. Meidän pitää aina muistaa, että jäsenvaltioiden on osallistuttava tähän hankkeeseen, eli panostettava sosiaalisempaan ja ympäristöystävällisempään Eurooppaan. Olen tyytyväinen tähän ohjausjaksoehdotukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja meidän täytyy varmistaa, että maakohtaiset suositukset pannaan kansallisella tasolla tautantoon, jotta nämä kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa. GTF pitäisi hyödyntää, jotta siir- eroavaisuudet unionin sisällä poistuisivat ja että voisimme tukea juuri haavoittuvaisimpia osapuolia. Ja varsinkin investointipankin pitäisi panostaa enenevässä määrin ilmastoystävällisiin hankkeisiin. Mutta tämä asia pitäisi mainita myöskin luokitusjärjestelmän direktiivissä. Meidän pitää muistaa myöskin kansalaiset. Oikeudenmukainen järjestelmä ja siirtymä onnistuu vain ainoastaan, jos kansalaiset, yhteisöt ja työmarkkinaosapuolet saavat äänensä kuuluviin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Brunet, yksi minuutti. Madame. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissaarille olen varma siitä, että digitaalinen ja ekologinen siirtymä ei ole mahdollista, jos emme ota huomioon sosiaalista ulottuvuutta. Ja siksi on erittäin tärkeää, että me autamme eurooppalaisia työntekijöitä, jotta he pääsevät siirtymään taantuvilta sektoreilta paremmille parempien näköalojen sektoreille. Siksi eh, meidän täytyy toimia, jotta työllisyys säilyy Euroopassa. Ja tämän siirtymän täytyy olla siis oikeudenmukainen niin, että yksikään ihminen ei jää jälkijunaan tai marginaaliin. Meillä on jo energiaköyhyyttä ja monet ihmiset jo ovat joutuneet kärsimään hiiren tariffeista. Meidän täytyy täytyy saada ihmisetkin pitämään tätä siirtymää hyväksyttävänä. Siksi meidän täytyy vahvistaa sosiaalista dialogia, meidän täytyy torjua kaikenlaista eksklusiota ja tasa-arvottomuutta. Paljon kiitoksia. Seuraan edustaja Langen Siipön. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Rouva puhemies, arvoisat kollegat. Ympäristötalous ja sosiaalipolitiikan yhteen nivoaminen on yksi suurimmista haasteistamme. Tartummeko siihen ratkaisee sen, että olemmeko mukana muovaamassa tätä muutosta vai pahenevatko epäoikeudenmukaisuuden piirteet Euroopassa entisessään. Komission lähestymistapa JTFään liittyen on oikea. Varsinkin syrjäytyneimmät ihmiset joutuvat ö, kestämään ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ja meidän tehtävänämme on suojella näitä ihmisiä ja turvata heidän sosiaalinen tulevaisuutensa. Tämä rahoituksellisen tuen ehdotus esimerkiksi uudelleen koulutukseen liittyen ovat hyviä, mutta eivät tietenkään riitä. Jotta sosiaalinen syrjäytyneisyys saadaan kitkettyä pois, edellyttää myöskin, että otamme huomioon myöskin ne ihmiset, jotka eivät työmarkkinoilla ole mukana. Meidän täytyy varmistaa, että kaikenlainen köyhyys poistetaan vuoteen 2030 mennessä, eli että varmistamme, ettei köyhyys kasva entisestään. Mutta meidän täytyy päästä myöskin integratiivisesti tähän ilmastoneutraaliin lähestymistapaan. Näin voidaan varmistaa, että syrjinnästä päästään eroon. Ja tämä edellyttää, että kun kansallisia suunnitelmia pannaan täytäntöön, niin silloin otetaan huomioon myöskin kansalaisyhteiskunta ja työmarkkinaosapuolet. Ja yhtä lailla on tarpeen luoda sosiaalisia turvamekanismeja. Näin voimme välttyä köyhyyden syntymiseltä ja auttaa ihmisiä tämän muutoksen aikana. Lisäksi komissiolta tarvitaan vähimmäistuloon liittyvä puitedirektiivi. Oikein paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Huhtasaari. Yksi minuutti. Arvoisa puhemies

Paljon kiitoksia ja puheenvuoro siirtyy edustaja Rafalskalle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, zielonej transformacji... Kiitoksia, rouva puhemies. Vihreä siirtymä on erittäin tärkeä, varsinkin työllisyyspoliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Työntekijät eivät voi tietenkään kantaa kaikkia kustannuksia. Viittaan tässä niihin myöskin, jotka voivat menettää työpaikkansa. Kyse on henkilöistä, jotka ovat olleet työmarkkinoilla jo hyvin pitkään, jopa 50 tai yli 60-vuotiaita ja ovat olleet töissä jo kolme, jopa 40 vuotta. Puolassa Alasleisian alueella tällaisia henkilöitä on hyvin suuri joukko. Mutta mitä komissio aikoo tehdä näiden työntekijöiden hyväksi? Niiden hyväksi, jotka eivät saa joutua kärsimään vihreän kehityksen ohjelman vaikutuksista. Onko tämä huomioitu? Koulutus ja kurssittaminen ei yksin riitä. Meidän täytyy huomioida näiden henkilöiden huolenaiheet, sillä kun työpaikkoja menetetään,

Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pedicini, yksi minuutti. Vorrei riprendere il tema del green... Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, tämä äh, Green Deal, äh, kun Green Dealista puhutaan, niin komissio ja muut puhuvat paljon äh, hallinnosta ja verotuksesta. Tällä tavalla tulee sellainen, tässä tulee sellainen tunne, että Ähm, hallitukset voisivat noin vain investoida, mutta äh, ne äh, maat, joilla äh, on vaikeuksia, budjettiin vajettaa, he, heillä on vaikea, vaikeuksia myös investoida vihreyteen. Ja tämä aiheuttaa epätasa-arvoisuutta. Ne maat, joilla on taloudellisia vaikeuksia, ähm, niiden kuitenkin nimenomaan pitäisi investoida tulevaisuuteen. Eli täytyy ottaa huomioon myös maiden BKT ja kapasiteetti investoida vihreisiin ratkaisuihin. Tässä muuten tulee mieleen myös austeriteettipolitiikka. E, Kiitoksia. Seuraan edustaja Ferber, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, arvoisat varapuhemiehet, puheenjohtajat, arvoisat kollegat, Euroopan komissio ja Euroopan unioni on asettanut itselle kunnianhimoisia tavoitteita ilmaston osalta, mutta ne eivät toteudu itsestään, vaan edellyttävät melkoisia investointitoimia ja rahaa tarvitaan jostain. Ja siksipä onkin paikallaan, että komissio esitti tänään ehdotuksensa ja pohtii asiaa. Kestävä investointisuunnitelma ei ole ensimmäinen laatuaan, jota täällä käsittelemme. Edellisellä kaudella keskustelimme Junckerin rahastoa. Ja minä uskon, että siitä voimme oppia paljon, eli milloin pitää olla tarkkana. Muistuttaisin kolmesta asiasta. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa, että varoja käytetään tasapainoisesti. Junckerin rahaston osalta kävi niin, että rahat menivät suurimmaksi osaksi sinne, missä hakkuemuksia osattiin nokkelasti täyttää. Ja yhtä lailla meidän täytyy panostaa täydentävyyteen. Me emme tarvitse mitään uusia määritelmiä investointitoimintaan liittyen, vaan me tarvitsemme uusia investointitoimia. Ei ole mitään hyötyä siitä, jos nykyiset hankkeet vain leimataan kestäviksi hankkeiksi ja näin komissio saavuttaa tavoitteensa, mutta loppupeleissä ei ole mitään todellista uutta saatu aikaiseksi. Ja meidän täytyy varmistaa, että yksityinen sektorikin on mukana. Meidän täytyy saada houkuteluvuutta aikaiseksi, jotta yksityiset sijoittajat ovat hankkeessa mukana. Ja Euroopan parlamentti haluaa varmistaa juuri tämän seikan. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraava, e, seuraavan edustaja Fritz, on puolitoista minuuttia. Uudet Kiitoksia puhemies ja kiitoksia komission jäsenille, Timmermansille ja Dombrovskisille hyvin kunnianhimoisista alustuksista. Monet eurooppalaiset tuntevat pelkoa tulevaisuudesta tällä hetkellä. Meillä on edessämme suuria haasteita ja tästä johtuu se levottomuus. Erityisesti ilmastohaaste aiheuttaa tätä. Tarvitsemme vahvemman sosiaalisen Euroopan ja me sosiaalidemokraatit olemme olleet sosiaalisen pilarin taustalla ja 2017 eh, keskustelimme tästä Göteborgissa ja se on todellakin tärkeä osa tulevaa Eurooppaa ja kunnianhimon tasoa on nyt nostettava. Me tarvitsemme miesten ja naisten tasa-arvoa, sosiaalista suojelua. Meidän täytyy eh, saada aikaan palkkataso kaikkialla Euroopassa, jolla ihmiset voivat elää. Ja, ja, ja meidän täytyy todellakin ruotsalaisena sanon näin kehittää pohjoismaista mallia kaikkialla Euroopassa. Meillä on edessämme oikeudenmukaisempi Eurooppa ja joka tekee ihmisten elämästä paremman. Aloitetaan työ heti. Kiitos. Pani Pani Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Tse, yksi minuutti. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Jos jokin asia täytyy tehdä selväksi oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa, niin se, että kansalaisten täytyy olla keskiössä, ei hallitusten, ei suurten yritysten, vaan tavallisten ihmisten pitää pitää huoli siitä, että JTF äh, tavoittaa köyhimmät ihmiset ja alueet. Meidän täytyy äh, kohdentaa varoja äh, niille alueille, joissa niillä on merkitystä, jossa ne tekevät eron henkijäämisen ja kuoliaksi jäätymisen välillä. Mutta on yksi asia, josta en pidä, nimittäin ahneet ja eh, hallitukset. Jotkut jäsenvaltiot voivat pitää tätäkin Green Dealia mahdollisuutena saada lisää rahaa. Me emme saa tehdä kohesiorahastojen eh, virheitä uudestaan. On tärkeää, että meillä on oikeat välineet estää väärinkäytökset. Solidaarisuuden täytyy olla johtotähtenämme ilmasto, hätätilan, <clears throat> muuttaminen mahdollisuudeksi ei ole helppoa, mutta jos meillä on oikeat välineet, se on mahdollista. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Eichhout, puolitoista minuuttia. Uh, Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Arvoisat puhe, varapuheenjohtajat, paljon kiitoksia. Kun joulukuussa vihreän ohjelman esititte, niin kävi ilmi, että kyse on muudistuksesta, uudesta komissiosta, joka on keskittynyt uudenlaisiin asioihin ja tuemme teitä sadaprosenttisesti. Mutta herääkin kysymys, että löytyykö investointeja, sillä me tiedämme, että tämä ei ole mikään pikkuriikkinen muutos, vaan todellinen muutos kaikilla aloilla, kaikissa maissa, kaikilla alueilla, ja se edellyttää investointitoimia. Vielä en pysty sanomaan mitään lopullista, sillä lopullinen ehdotus ei ole vielä pöydällä, vaan alustavat ehdotukset, mutta tämä ohjelma, Pitääkö se sisällään myöskin uudenlaisia investointitoimia? En usko ainakaan näin ensi lukemalta. Näyttää siltä, että me vain jauhamme Euroopan talousarvioon liittyvää sitä vanhaa keskustelua. Ja kun puhumme kestävän investoinnin ohjelmasta, minä todellakin toivon, että se ei ole mikään Junckerin investointiohjelma 2.1 tai jotain muuta. Meidän täytyy katsoa, mikä voisi olla EBn rooli ja ehdollisuus. Eli me tarvitsemme todellisia muutoksia, mutta se on mahdollista. Varsinkin jos katsotaan näitä julkisia hankintoja vihreän kehityksen puolella, niin se on osoittanut, että tämä on mahdollista, mutta me tarvitsemme myöskin fiskaalipuolella muutoksia. Ja tehän aiotte keskustella asiasta ja siltä pohjalta lähdetään pohtimaan, mitä aiotaan tehdä muun muassa kestävien investointien toteuttamisesta, mutta se on kaikkea muuta kuin mitä me tällä hetkellä paraikaan kaipaamme ja tästäpä syystä toivonkin, että lopullinen versio ehdotuksesta ne on parempi. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Davids, yksi minuutti. Kiitos. kun koko planeettaa yritetään korjata yhdellä mantereella ja valtavilla kustannuksilla. Ymmärtääkseni rouva von der Leyen on lääkärikoulutukseltaan. Eh, eh, ymmärtääkseni myöskin lääkärin ensimmäinen periaate on se, että ei, että ei saa tehdä vahinkoa potilaalle. Ja no, meidän täytyisi nyt tarkastella ennenkin sitä, miten hoidetaan tauteja toteuttamalla näitä projekteja. Me, pitäisikö meidän hoitaa vain sairaimmat ihmiset vai tulisiko meidän en, on nähty jo aikaisemmin, mitä tapahtuu kunnianhimoisille suunnitelmille, joita ei ole eh, harkittu. Mielestäni tämä on ideologista ja aika hämärää. Bierze pan poseł Evzen Toszenowski. Czas wystąpienia jedna minuta. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Toszenowski, yksi minuutti. Pani komissaari, Kiitoksia, puhemies. Arvon komissaarit, EUn tekemät lupaukset energiapolitiikan saralla ovat erittäin selkeitä ja kunnianhimoisia, mutta jos me haluamme mennä kohti kestävämpää tulevaisuutta, emme saa jättää ainuttakaan aluetta ää, ulkopuolelle sellaisia alueita, joiden täytyy muuttaa talouttaan radikaalisti. On tärkeää, että meillä on tällainen rahasto, joka auttaa alueita muuttamaan talouksiaan olen usein aika skeptinen, kun katselen erilaisia laskelmia, mutta on selvää, että me tarvitsemme miljardien eurojen investointeja kaikkialla Euroopan unionin alueella. Siksi on tärkeää, että tehdään asianmukainen vaikutusten arviointi, joka osoittaa, mitä tämä tarkoittaa kullekin alueelle. Kun katson itäistä ja keskistä Eurooppaa, niin äh, kyllähän ne ovat kohesiomaita ja pelkään, että tässä tulee nyt suuria jännitteitä paitsi jäsenvaltioiden välillä myös alueiden välillä. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Vilumsen yksi minuutti. Kiitoksia. Viime vuosina, Viime vuosina on nähty se, että työehtosopimukset ja AY-toiminta on, niitä on heikennetty Euroopassa ja nyt komissio on viimeinkin tunnustanut, että meillä on eh, kasvavan eriarvoisuuden valtava ongelma ja on keskusteltu eh, eh, minimipalkasta, ja, mutta minun mielestäni tämä keskustelu on isku vasten ammattiliittojen kasvoja. Meidän täytyy mielestäni sen sijaan vahvistaa työehtosopimusneuvotteluja. Ja meidän, meidän täytyy hankkiutua eroon paikallistasolla eh, epärehellisistä yrittäjistä, jotka tarvitsevat palveluitaan, ja meidän täytyy estää ulkomaalaisten eh, riisto. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Roland, yksi minuutti. Thank you, Madam Chairman. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Nyt olemme käännekohdassa. Työpaikkoja menetetään kautta Euroopan ja tästä vihreästä politiikasta johtuen. Työpaikkoja luvattiin, mutta se on pelkkä illuusio, jota esiteltiin komission puolesta seitsemän vuoden ajan olemme uskoneet tähän ja mukamas oli tulossa taloudellista kasvua, mutta byrokraatit eivät ole koskaan ajaneet tai pyörittäneet yritystä, eivätkä tiedä mitä tekevät. Tämä on tuhoisaa toimintaa ja eurooppalaiset auton valmistajat ovat jo ilmoittaneet, että sähköistyminen on johtanut jo 40 000 työpaikan menestämiseen ja meidän täytyy aina Muista, mitä joku on aikanaan väittänyt, jos haluamme pelastaa jonkun kaupungin, se on ensin tuhottava. Eihän niin voida toimia, mutta nyt uskotaan siihen, että työpaikkoja voidaan luoda, kunhan ne on ensin tuhottu. Tämä epäoikeudenmukainen siirtymärahasto, sitä pitäisi käyttää mukamas Puolan ja Tsekin kaltaisten maiden tukemiseen. Minä uskon, että luvut vain kasvavat entisestään, kunhan laskut tulevat maksettavaksi. Ja tämä osoittaa, että tämä teollinen pohja, se on Euroopan toimesta tahallisesti tuhottu. Kiitoksia. Kiitoksia. Voitteko hyväksyä sinisen kortin? Hyväksyttekö kysymyksen? Eli sininen kortti on esitetty teille. Kollega Niklas Liinas, olkaapas hyvä. Oikein paljon kiitoksia tästä puheenvuorostanne päivässä kokouksessa. Ymmärrän toki, että te ole täysin tyytyväisiä tilanteeseen, sillä hallituksenne unohtaa kansalaisensa, mutta tarvitaanko tähän tällaista tilannetta? Miksi tulette ylipäätään tänne, jos tilanne on niin huono? Voitte jäädä sinne, mistä tulittekin. En ole varma, oliko tässä kysymys, mutta haluan korostaa. Annan esimerkin yhdistyneestä kuningaskunnasta. Eh, valtiovarainministeri totesi, että eh, triljoonaa eh, puntaa maksaisi tämä hiilineutraalius meille ehdotan teille kaikille, että teidän täytyy kysyä komission jäseneltä, mikä vaikutus työpaikkoihin. Me, me maksamme 12 eh, eh, miljardia eh, vuosittain näistä ja köyhimmät maksavat ne verot, joita tästä koituu. Paljon kiitoksia. Edustaja Ratke, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, arvoisat varapuheenjohtajat, oikein paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Tästä kaikki lähtee liikkeelle, mutta sanottakoon, että eipä tämä kummoinen ollut. Varsinkin kun otetaan huomioon nämä edessä hämöttävät haasteet. Mutta meidän pitää päästä tästä retoriikasta eroon. Ei tässä enää mitään pilvilinjoja kannata rakentaa, sillä kyllä arvoisat kollega Timmermans vaalitaistelut on jo käyty. Siksi onkin tärkeää päästä konkreettisemmalle tasolle, jotta tiedämme, minne mennään myöskin sosiaalisen Euroopan suhteen. Ja mitä tulee JTFään liittyy, JTF, niin olen erittäin tyytyväinen ehdotukseen, mutta me, mitä en voi hyväksyä on se, että täällä vain nimikkeitä muutetaan, rahoja siirretään budjettikohdasta toiseen, ESFstä siirretään rahoja JTF. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että juuri ne ihmiset, jotka työskentelevät teollisuusvaltaisella alueilla, niin ilmastonmuutoksen myötä heiltä viedään rahat kun samalla yritämme tukea juuri pitkäaikaistyöttömiä. Jos me todellakin haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan siten, ettei se aiheuta rakenteellisia ongelmia muualla, niin se edellyttää tuoreen rahan synnyttämistä. Kyse ei saa olla siitä, että siirrämme rahoja vain lompakosta toiseen. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Dali, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ihmiset hän ovat äh, jonkun verran skeptisiä siitä, että epätasa-arvo- ja ilmastokysymyksiä voidaan käsitellä yhdessä. Ja nyt me puhumme kestävästä äh, äh, oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, ja tämä osoittaa, että nämä asiat voidaan käsitellä yhdessä, jos tahtoa on ja e, nimenomaan vihreän kehityksen ohjelma haluaa tehdä e, Euroopasta e, veturin näissä asioissa. Ja meidän täytyy toimia niin, että köyhät kotitaloudet eivät jää jälkeen. Ja me tarvitsemme suojelua niin, että kaikki voivat nauttia tästä siirtymästä. Eri, eri työtehtäviin vaaditaan erilaisia taitoja. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että työvoimamme eh, sopeutuu ja että he ovat valmiita tuleviin töihin. Ja me, me emme saa toimia niin, että ne, jotka ovat heikommassa asemassa, eivät näitä tukea voi, voi saada. Tarvitsemme osallistumista, tukea ja luovuutta meidän täytyy tukea työntekijöitä ja alueita, jotta voimme edistää ilmastotoimia. Meidän täytyy tukea eh, nimenomaan niitä, jotka ovat huonoimmassa asemassa ja meidän täytyy saada aikaan korkeatasoisia ja kestäviä työpaikkoja ja meidän täytyy eh, uudelleen kouluttaa eh, työvoimaa. Nämä ovat ne haasteet, jotka meillä on edessämme. Tarvitsemme rahoitusta ja Kuitenkin tämä on meidän mahdollisuutemme saada uuden, uudes taloudellisen tila, tilanteen työpaikkoja. Kiitokset ja seuraavaksi puheenvuoro eh, edustaja Armandille neljä minuuttia. Attitudina Atitudinea lui față de pactul verde european. Din multe puncte de vedere, societăți... Nyt eh, rakennetaan erilaisia ää, eh, aitoja vihreälle elvytysohjelman kautta. Täällä puhutaan ekologiasta, ihmisillä täytyy olla läheisempi suhde luontoon. Me olemme myös nähneet, että tietyillä alueilla myös teollisuus vähenee ja meillä on myös esimerkkejä esimerkiksi metsitetyistä alueista, kaivosalueista. Tässä on äh, hyvin paljon tehtävää, kun huomioidaan erilaiset äh, uudistuvan energian lähteet myös. Itä-Euroopan maat, jotka ovat yli keskiarvon, äh, niiden täytyy löytää tukea projekteille ja mm, niiden täytyy saada apua myös energialle ja niiden täytyy toimia älykkäällä tavalla, että euroskeptisyys ei saa lisää jalansijaa. Kiitos edustaja Ninnistö. Pani pośle mikrofon. Mikrofoni, olkaa hyvä. There we go. Madam President, the Green... Puhemies, Vihreän kehityksen sopimus on kunnianhimoisin ohjelma, joka Euroopan on ollut vuosikymmeniä, niin täytyy ollakin. Tätä on vaadittu. Ilmasto vaatii, nuoriso vaatii sitä, mutta myös yritysjohto vaatii sitä. Tämä on tilaisuus Euroopalle uudistua, ottaa maailmanlaajuisesti johto myös taloudessa, yritystoiminnassa luoda kiertotalous Eurooppaan, niin viedä tätä tietoa sitten ulkomaille. Mutta tätä ei tapahdu, jos me emme osoita, että saamme aikaan myös tuloksia. Riski, joka liittyy rahoitukseen, on se, että se on ennenkin epäselvää. On 7,5 miljardia paperilla, kaikki muu on hiukan epäselvää. Ja myöskin nämä 7,5 miljardia on oltava selviä siitä, että kysymys on lisätoimista, aivan jostakin siitä, mitä lainsäädäntö muutenkin nyt läisi. Mitä tulee Orban investointipankkiin, meidän pitää olla selviä sanaisia siitä, että sen pitäisi rakaa lisäliikettä kohti vähähiilistä taloutta, eikä vain rahoiteta jotakin sellaista, mitä julkinen sektori joka tapauksessa tekisi. Tämän osalta komission on tehtävä työtä. Saatava aikaan tiukat säännöt, hankinnot on eroon fossiilista polttoaineista ja viime kädessä rahoitettava sellaisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä pitkällä tähtäyksellä, eivät ole vain väliaikaisia ratkaisuja. Dziękuję panie pośle. Głos zabierze pan poseł Guido. Kiitos. Edustaja Hei, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, vihreän kehityksen ohjelma on äh, projekti ja me uskomme, että me voimme rahalla ja äh, tuella estää kaivosalueet. Viimeisen 33 vuoden aikana olen työskennellyt kaivossa teollisuudessa siihen asti, että tulin tänne parlamenttiin. Eikä sitä enää oikeastaan ole. Näitä työpaikkoja ei ole ja minun alueeni on kaikkein köyhimpiä. Minun alueellani on kaikkein korkein työttömyysaste. Ja siellä on kaikkein eniten köyhiä lapsia ja köyhiä vanhempia. Ja tältä se näyttää hiilialueilla myös Englannissa ja esimerkiksi Belgiassa ja Ranskassa. Ja nyt yhtäkkiä kuitenkin Puolaan annetaan paljon rahaa ja siellä tulee kuitenkin esimerkiksi katoamaan erittäin paljon työpaikkoja. Saksan teollisuuden moottori on autoteollisuus. Ja tänä päivänä liittohallitus arvioi, että 410 000 työpaikkaa katoaa. Ja tämä tulee katkaisemaan meidän selkärankamme. Älkää antako sen tapahtua. Kiitos. Edustajat Edustaja Tobi olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Puhemies. Me olemme huolissamme ilmastosta ja tämä on luonnollisesti suuri vastuu, joka koskee meitä kaikkia, jotta vihreän kehityksen ohjelma onnistuisi. Meidän täytyy tietää, mikä on ohjelman perusta. Haluankin kysyä komission jäseltä, onko Euroopan komissio konsultoinut tai aikooko se kuulla jäsenvaltioita siitä määrästä, joka on suunniteltu käytettäväksi näihin investointeihin. Nämä investoinnit ovat aivan välttämättömiä, jotta siirtymä toteutuu energia-alalla, mukaan luettuna turvallisuus. Ymmärtääkö komissio, kuinka paljon aikaa vaaditaan siihen, että saamme viherretyksi esimerkiksi teollisuutta Puolassa? On arvioitu, että tämän muutoksen hinta nousisi aina 2,6 prosenttiin viiva 4,7 prosenttiin BKTstä Puolassa. Me puhumme yli 500 miljardista slotista. Eli monta kertaa äh, eurooppalainen investointien keskiarvo. Puolassa äh, on myös Slesia, joka on äh, kaivosteollisuusaluetta ja siellä 200 000 ihmistä tarvitsisi työpaikan. Eli tälle, tällä alalla yksi työpaikka äh, maksaa satoja tuhansia. Kiitos. Mamy zgłoszenie w ramach niebieskiej karty. Czy pan poseł przyjmie pytanie? Sitten sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö edustaja Tobišovski? Kiitos. Olkaa hyvä. Voitte esittää kysymyksenne. Thank you, colleague. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Onko arvoisella jäsenellä käsitystä, mikä osuus PKTstä joudutaan käyttämään, että tapahtuu sopeutuksia, liittyvät ilmaston lämpetemiseen yli Pariisin sopimuksen? Kiitos, olkaa hyvä. Voitte vastata puoli minuuttia. Tego nie w moim wystąpieniu. En ole koskaan kyseenalaistanut omissa puheenvuoroissani tätä. Alkuun totesin, että ilmasto vaatii meiltä kaikilta vastuullista toimintaa. Mutta jotta voimme tähän haasteeseen vastata, niin meidän täytyy toimia järkevältä perustalta niin, että huomioimme sekä ihmiset että äh, työllisyyden. Ei minä tätä ohjelmaa vastusta, mutta haluaisin, että Eurooppa, joka nyt haluaa olla tässä eturintamassa taistelemassa ilmaston puolesta ei puhuisi vain hyvistä suunnitelmista, vaan ajattelisi tätä perustaa. Edustaja Gusmao, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me olemme yhtä mieltä siitä julkilausumasta, jonka komissio täällä teki. Se on, on todettu nimenomaan, että tämän siirtymärahaston pitää olla oikeudenmukainen ja että pitää sanoa myöskin sisältyä tähän vihreän kehityksen ohjelmaan. Mutta tämä ei ole mahdollista, jos tavoitteet vie, jotkut tavoitteet vievät rahoja pois toisilta tavoitteilta. Me emme voi yhtä vain siirrellä rahaa sinne tänne, ja samaan aikaan jatkuvasti asettaa uusia prioriteetteja ja käynnistää uusia kampanjoita julkisuudessa, kun rahaa puuttuu, näyttää menevän ennen kaikkea turvallisuus- ja sotilaalliselle alueelle. Emme voi puhua sadoista miljardeista. Mehän tiedämme, että tilanne on sellainen, että ei ole varmaa, saadaanko nämä varat edes kokoon. Ja se, että tuleeko tästä vihreän kehityksen sopimuksesta ylipäätään sosiaalista, en usko siihen. Jos suljetaan pois siirtymärahastosta kohesioalueet, ja alueet, jotka tulevat kärsimään suoraan ilmastonmuutoksesta. Seuraavaksi edustaja José Manuel Fernández, olkaa hyvä. Äh, kiitos äh, komission jäsen puhemies, hyvät kollegat. Me olemme oikealla tiellä tällä kestävyyden investointisuunnitelma, jolla pyritään myös oikeudenmukaiseen siirtymään. Parlamentti sanoo, että uudet prioriteetit merkitsevät myös lisää varoja, ja tämä on minusta positiivista. Ja se, että tämä siirtymä on jo saanut ylimääräisiä varoja, 7,5 miljardia, tuleeko se riittämään? Se on asia, josta parlamentin täytyy vielä keskustella. Ja sen lisäksi täydentävyys on hyvin positiivista yhdessä kohesiopolitiikan kanssa, mutta on tärkeää huomioida tai varoa sitä, että kohesiopolitiikka ei vääristy. Oikeudenmukainen siirtymä, sitä ei saa pelata kohesiota vastaan. Jäsenvaltioiden täytyy nyt määritellä omat investointisuunnitelmat ja myös tarkemmin muotoilla vaatimuksensa tietyille alueille, koska muuten tietyt alueet sitten valittavat jälleen kerran Brysselistä ja sanovat, että luvattuja rahoja ei makseta Brysselistä. Joten on tärkeää, että jokainen jäsenvaltio tekee omat kotiläksynsä. Seuraavaksi edustaja Bonafé, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tuhat miljardia investointeina tulevien kymmenen vuoden aikana. Tämä on hyvin tärkeä, merkittävä tavoite, jonka komissio on tänään esitellyt niin, että Eurooppa vuonna 2050 pääsee ilmastoneutraaliuteen ja on sosiaalisesti osallistavampi puhumme suurista resursseista, mutta me haluamme onnistuneesti toteuttaa tämän syvällisen muutoksen, ja se vaatii vielä enemmän resursseja lähivuosina. No sitten komission ehdotukseen. Haluaisin korostaa paria seikkaa, jotka ovat huomattavia uudistuksia. Ensinnäkin rahasto, eli haluamme tehdä tästä siirtymästä oikeudenmukaisen sosiaalisesti. Meidänhän on huomioitava ilmastonmuutos taisteltava sitä vastaan ennen kaikkea niillä aloilla, joissa tarvitaan teollista muutosta. Eli eh, jotta tämä onnistuu, täytyy olla sellainen rahasto, joka sopii kaikille. No sitten investoinnit ja keskustelun avaus siitä, miten vakaus- ja kasvusopimuksessa eh, lasketaan alijäämä